Monsieur. Aloitamme kokouksemme. Aivan erityisesti yleisö, joka saapuu tänne valiokuntakokouksen pyydän olemaan hiljaa kokouksessa. Me olemme hiukan nyt myöhässä koska koordinaattorikokouksemme hiukan venähti. Meillä oli tiukka aika esityslista. Esityslistalla tänä iltapäivänä on monia kohtia, mutta me yritämme edetä ripeästi. Nyt on torstai-iltapäivä mini-istunto viikolla. Kaikilla on kiire tapaamaan äänestäjiä. Siis hiljaisuutta. Te olette nähneet esityslistan, jos ei ole kommentteja siitä, sitä se hyväksytään. Kovinius asiakirjasta löydetty puheenjohtajan ilmoitukset. En nyt käy niitä läpi sen kummemmin. Kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen. Niin, niin vielä ilmoituksesta puheenjohtajalta. Minulle sanotaan, että johtuen täysistunnon venymisestä. Tsekin tulkikoppi on toiminnassa vasta kello 16 eteenpäin. Pyydän anteeksi Tsekin kuulijoilta. Toisaalta, mitä tulee kohtaan kolme, pöytäkirjan hyväksyminen aikaisemmasta kokouksestamme, niin kuin aina me Pidämme tätä pöytäkirjaa hyväksyttynä, jos kokouksen loppuun ei ole tehty mitään huomautuksia. Ja nyt ehdotankin, että mennään suoraan äänestyksiin. Siis kohta 10. Nadesta Neinskin mietintö. aiheena Laajentuminen, politiikat, kriteerit, EUn strategiset edut. Äänestyslista jaettu. Ja teillä on numero 6 tarkistus, jonka esittelijä sitten esittää siinä kohtaa, kun me tästä kutosesta äänestämme. Voidaanko aloittaa äänestys? Kaikilla on listat, kaikilla on äänestyskortit. Monsieur Riquet n'a pas sa carte. No. ei ole korttia skalfinilla ei myöskään. Toimitaan hiukan niin kuin alahuoneessa konservatiivien ja työväenpuolueen välillä. Hmm. Tämä peruetaan siis. No niin, sitten kohta yksi, kompromissi A puolesta. Kompromissi A. Kiitos vastaan. Kaksi vastaan tyhjät äänet. Ei tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi, no siihen palataan myöhemmin. Se on osittain tässä A, mutta jos hyväksymme kompromissin B, silloin tämä liittyy myös. Silloin se voidaan, siitä voidaan luopua. Nyt tarkistus numero neljä. Hiukan hiljaista saliin. Muutosesitys neljä. Fer puolta esittelijänä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Tämä sopii yhteen, mutta esittelijä vastustaa puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten viisi paksasilta sopii yhteen. Esittelijä puoltaa puolesta. vastaan. Enemmistö vastustaa tyhjää. PP jäi nyt hiukan erikseen hylätty. Sitten tarkistus 6. Tähän on tehty siis suullinen tarkistus. Se on teille jaettu. Haluatteko kommentoida esittelijä? Me haluamme esitellä suullisen tarkistuksen, eli komission pitäisi katsoa hyödynsaajien toimintamahdollisuuksia, jotta tässä ei synny liian suurta laskua. Ja mitä tulee sitten tähän liittymistä valmistelevaan apuun, niin tämä tarkoittaisi sen osalta sitä, että kokonaissumma ei tulisi laskemaan mutta lisäksi meidän tulisi käyttää muitakin indikaattoreita kuin per capita mittaria. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jotta systeemisiä uudistuksia voitaan käytännössä toteuttaa, mitä tulee suulliseen tarkistukseen, niin tarkoituksena on korja, korvata sanat kumulatiivinen todellinen BKT kasvuvuosina 2007-2013 jokaisen hyödynsaajan osalta, paitsi Kroatian osalta, olisi 10-30 prosenttia, mutta tämä korjataan siten, että tämän oh, äh, liittymistä valmistelevan ohjelman No, tukiosuus jokaisen hyödynsaajan osalta olisi kumulatiivinen todellisten, todellisten arvojen osalta vuosina 2007-2013. Eli tässä otetaan Siis tässä on tämä meidän laatimamme ehdotus.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 puheenjohtaja, ainoastaan menettelytavasta on hyvin vaikea ottaa kantaa näihin suullisiin tarkistuksiin, kun nämä jaetaan äänestysvaiheessa. Varjoesittelijämme on nähnyt sitä, minä en ole nähnyt sitä, kukaan ei ole nähnyt sitä ennen äänestystä, joten me emme voi tukea sitä, koska emme tiedä tästä. Kyllä tämä kuulostaa ihan järkevältä, mutta me emme tiedä tästä riittävästi tukeaksemme sitä. I should take the blame because I, I, wanted to change the initial text. No, pitäisi tässä syyttää, koska halusin muuttaa alkuperäistä tekstiä ja haluan todellakin kiittää Nadeshaa siitä, että täytti meidän vaatimuksemme, koska alkuperäisessä teksti oli hiukan vaikeampi ymmärtää. Tämä uusi teksti on hiukan helpompi, mutta ei se muuta kyllä mitenkään sisältöä. Me puollamme. Minä siis äänestytän tarkistuksesta kuusi suuren kanssa puolesta äänet, vastaan äänet, liberaalit, jotkut muut, tyhjää, saa sitä tyhjää ja naranho myös. Jos päätän sitä tyhjää, hyvä. Samoin puolalaiset. Ja ranskalaiset <laughs> you want to check? Okei, okay, okei. Okay, okay. Haluatteko, te tarkistamme? Hyvä, me tarkistamme koneäänestyksenä. S alkaa. <laughs> Allez, votez, votez, votez, votez. Voilà, il manque euh, un votant. Il y Siellä puuttuu yksi. No niin nyt. Äänestys päättyy. 12, 10 tuloksella 4 tyhjää hyväksytty. Aira rikee, äänestettiin tyhjää. Hmm. No ei se muuta mitään tässä. Pienellä enemmistöllä läpi. Sitten tarkistus 7. Möltsä tekijänä esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty kahdeksan Paksasilta esittelee vastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Numero yhdeksän Färmiltä sopii tähän puolesta. Esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, enemmistön vastusta hylätty. 11 Färmiltä esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 10 esittelijältä sopii tähän puolesta vastaan. Tyhjää enemmistö puolta. Tarkistus 12 Neinskiltä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 2 Färmiltä se onkin nyt sitten tullut mukaan kompromisseissa A ja B. Sama koskee tarkistusta 13. Nyt sitten vuorossa numero 14 Nenskiltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15. Färmiltä sitä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksimielisesti. Sitten loppuäänestys. Ehdotan, että alkaa sen koneellisesti. Äänestys alkaa. Rikeen kohdalla pannaan plus. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 23 puolesta kaksi tyhjää. Kaksi vastaan ei tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten voimme, niin kyllä kannattaakin tässä taputtaa. Ja Saldouden tappio. Sitten kohta 11. Tällainen siirto, pyyntö. Francesca, numero 9, siirto numero 9. Ho già presentato le richieste di Olen jo esittänyt tämän pyynnön viimeisen kahdeksan, eh, kahdeksan päivää pidetyssä kokouksessa ja tänään on tarkoitus ainoastaan eh, äänestää tästä antaa lisää määrärahoja seitsemänten puitoihin ennen kesäkuuta. Tässä on siis eh, poistettu recovery planista, joka on ali käytetty komission mukaan, ja tämä määräraha sitten siirrettäisiin seitsemännen puiteohjelmaan, jossa tarvitaan erityisen paljon maksumäärärahoja ennen kesää. Joten ehdotan, että tämä ää, määrärahasiirtopaketti hyväksyttäisiin, mitä komissio meille ehdottaa. Salvador. Salvador. Presidente, yo no tengo... Niin, puheenjohtaja, en mitenkään halua puuttua puuttua maksukalenteriin, joka komissiolla saattaa olla, mutta me pyysimme lisätietoja ohjelmista, joita ei vielä kunnolla täytäntöön pantu. Ja se oli tämän maksu, näiden liiallisten maksujen taustalla joissakin ohjelmissa ja näin. Sitten tuli riittävästi liikkumavaraa tehdä siirto. Huomaan, että esittää täällä perustelussa tai muistiossa. Ei, ei puhuta yksityiskohtaisesti näistä ohjelmista. Kuitenkin mielestäni sillä on merkitystä esittelee, koska kun aikanaan hyväksyimme tämän elvytyssuunnitelman, jossa oli mukana määrärahoja muista budjettikohdista mukaan lukien monista otsakkeista, kuten maataloudestakin, niin kyllä olisi hyvä, että meillä olisi lisätietoa, jotta täsmäisesti näkisimme, mikä epäonnistuu tässä elvytysohjelmassa, mikä kohta, koska on selvää, että meidän täytyy sovittaa resurssit tarpeisiin. Tämä on selkeä esimerkki siitä, että resurssit eivät vastaa tarpeita. Jos esitellään sitä mieltä, että meidän pitää äänestää tästä kirjasti, niin tietysti, mutta kuitenkin tällainen tieto olisi kyllä kipeästi tarpeen budjettivaliokunnassa myös. Je vous remercie. Monsieur Alvaro. Kiitoksia. Edustaja Alvaro. Herra paljon kiitoksia. Viimeistä lausetta lukunottamatta minulle syntyi sellainen vaikutelma, että Riga ehdotaisi tämän siirron hylkäämisen, mutta hän hiukan vesitti tätä, sillä jos tietoja ei ole käytössä sen suhteen, miksi varoja ei ole vastaanotettu ja miksi ohjelmat eivät ole toimineet, niin meidän pitäisi saada tietoa siitä, miksi näin on käynyt ja sitten täytyy tehdä korjauksia. Ja enpä usko, että voidaan tehdä niin, että energiaverkostovaroja suhdanteiden parantamiseksi ja muihin voitaisiin vähentää, kun tiedämme, että tällä hetkellä lähes kaikkialla Euroopassa keskustellaan siitä, että miten vaihtoehtoisia energiavaroja voitaisiin käyttää, miten olemassa olevia verkostoja voitaisiin käyttää tehokkaammin hyväksi. Joten Toki tässä voi olla kiireellisyyskin edessä ja muitakin kysymyksiä esimerkiksi sen suhteen, että miten nämä varat ovat jääneet käyttämättä, mutta oli miten oli. Monivuotiset rahoituskysymykset ovat edessä ja nyt siirretään näitä varoja ja minun mielestäni se olisi virheellinen viesti ulospäin. Ja minä olisin valmis jättämään nämä varat nykyiselleen ja sanottaisiin äh, jäsenvaltiolle, että olkaapas nyt tarkoina, miten varoja käytette. Joten minun mielestäni näinä aikoina olisi väärin antaa sellainen viesti tällaisen varojen siirron kautta. Kiitoksia. Niin henkilökohtaisesti en kyllä myöskään hyvin ymmärrä, miten tällaista tilanteessa voidaan olla tällaisen kokouksen jälkeen, joka eilen pidettiin. Mehän juuri äsken otimme koordinaattoreissa esille opetukset maksumäärärahakokouksesta ja sitä valiokunnan työryhmä Laajonen johdolla eilen käsitteli ja mukana oli myös komission budjettipääjohtaja, jota juuri käsiteltiin maksumäärärahojen käyttöastetta, viipeitä ja puutteita. Minä ymmärrän kyllä, että ilmeisesti näitä asioita ei ole eilen käsitelty ainakaan tarpeeksi. Minulle tässä kerrotaan, että aikaraja määräaika koskien budjettiasianvaliokunta on ensimmäinen kesäkuuta. Joten jos jotkut ryhmät ovat sitä mieltä, että eivät ole saaneet tarpeeksi informaatiota, niin voidaan ihan hyvin kyllä juristi ainakin lykätä tämä äänestys 30.31. toukokuuta kokoukseemme. Olisiko tämä teistä parempi mukaan lukien esittelijä? Mm, niinkö? Esittelijä. Per ci sono assolutamente Niin, ei tämä aiheuta minulle mitään ongelmia. Mitä enemmän tietoa meillä on, niin sitä rauhallisimmin mielin pystymme työskentelemään. Jos meillä en tietä, niin se on ihan järkevää. Pyytäisin, että kun lukisitte tarkkaan ne asiakirjat, jotka komissio meille antanut, koska niissäkin on jo erittäin paljon tietoja. Erittäin hyvä, mutta nämä ovat kyllä tietysti huomattavia summia. Kyseessä on määrällisesti merkittävä siirto. Ja niin kuin jotkut kollegat, niin kyllä minäkin on tunnen nyt olen hieman vaivautuneeksi, kun yhtäkkiä ymmärränkin, että kolme vuotta recovery elpymisohjelman jälkeen on näin. Se oli viisi miljardia euroa, budjetista kahden peräkkäisen vuoden ajan. Se oli osa 30 miljardin paketista, joka tuli Brysselistä ja Luxemburgista, 27 e investointipankilta muut EU-sta. Ja samalta on e eurooppalainen osuus globaalissa elvytysohjelmassa, ja suurin osa rahoitettiin 27 kansallisesta budjetista, en nyt muista, oliko se 200 vai 300 miljardia vai mikä tämä summa nyt oli silloin, kun meidän maamme alkoivat vaipua taantumaan kriisin jälkeen. Tämä oli vasta alkua. Ja sitten nyt huomataankin, että kolme vuotta tämän jälkeen tässä satoja miljoonia euroja on jäänyt käyttämättä, niin kyllä meidän pitää vähän nyt miettiä toimintatapojamme. On tämä aivan uskomatonta. Meillä on pieni talousarvio. Me yritämme rahoittaa maksimissaan innovatiivisia toimintoja, kohdennettuja investointeja, että voimme tukea kasvua sen elvyttymistä. Ja sitten huomaammekin, että kun olemme halunneet näin toimia hiljattain alueella, kuten herra Alvaro sanoi, ilmeisesti on huomattava tarve, oli selkeä poliittinen prioriteetti kaikissa jäsenvaltioissa, niin sitten ei käytäkään näitä rahoja. Onhan tämä outoa. Joten ehdotan esittelijän suostumuksella ja useiden jäsenten ehdotuksesta, että lykkäämme tämän äänestyksen seuraavaan kokoukseemme 31. toukokuuta. Ja siihen mennessä voimme tutustua kaikkiin tarvittaviin tietoihin mukaan lukien ne, joita saamme komissiolta. Sitten kohta 12. Se on nopeasti hoidettu. Herra Fernandes ei edes tullut paikalle, koska siirtopyyntöjä muista toimista ei ole. Voimme mennä sitten kohtaan neljä takaisin nimittäin talousarvio 2013 ja kolmikantaneuvotteluvaltuudet. Esittelijä Giovanni Lavia, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä vaiheessa, kun keskustelumme seuraavan vuoden budjettiluonnoksesta, on varmasti erittäin, nyt on erittäin tärkeä vaihe koska nyt määritellään prioriteetit, mitä tulee määrärahojen käyttöön. Määrärahat ovat valitettavasti näin kriisiaikoina vähäiset. Siksi on tärkeää, että tämä mandaatti, jonka itsellemme annamme, määritellään hyvin, koska Se määrittelee meidän kantamme komission ehdotuksen suhteen. Tällaisessa kriisi, tällaisina kriisiaikoina on selvää, että ehdotus, jonka parlamentti tekee, sen täytyy olla sellainen, että se kuvastaa myös sitä, mitä jäsenvaltioissa koetaan, eikä se voi olla ristiriidassa tämän säästöilmapiirin kanssa, joka on koko Euroopassa vallallaan. Ja tästä syystä, kun vierailin parlamentin eh, muissa valiokunnissa, pyysin, eh, että kaikki eh, kollegat kertovat poliittiset prioriteettinsa ottaen huomioon kokonaistrategian, joka meillä on suunnitteilla, nimittäin kasvu, kehitys ja työllisyys, erityisesti nuoriston työllisyys, ja ehdottaa tapoja käyttää parhaiten määrärahoja mahdollisesti leikaten joitakin ohjelmia tai poistan ohjelmia, jotka eivät ole linjassa päästrategian kanssa tai joiden täytäntöönpanoaste on heikko. Ja tältä pohjalta olen nyt luonnostellut tämän mm, kolmikantaneuvotteluvaltuusluonnoksen, jonka lähetin eilen kaikille kollegoille sihteeristön kautta. Tietenkin meillä on yleisiä aiheita, joista meidän täytyy keskustella, jotka liittyvät komission ehdotukseen, mitä tulee maksusitoumuksiin ja maksumäärärahoihin ja tiettyihin erityisaiheisiin. Puhun nyt ensin maksusitoumusmäärärahoista. Ne ovat niitä, joiden kautta poliittiset prioriteetit tulevat esiin ja joita parlamentti on aina käyttänyt nostaakseen esiin omat toimintaprioriteettinsa. Tietenkin kriisin aikoina, kun maksamattomien sitoumusten määrä on erittäin korkea, ja kun mm, EU-budjettia ei voida nostaa, niin komission ehdotus oli, että maksusitoumusmäärärahat itse asiassa jäädytettäisiin niiden kasvu rajoitettaisiin ainoastaan inflaation tasoon, eli kahteen prosenttiin. Tämä on tietenkin poliittinen valinta, poliittinen päätös. Se on hyvin tiukka poliittinen päätös ja meidän täytyy ehkä hiukan tarkastella sitä keskustellessamme täällä parlamentissa, muuttaa sitä, koska tämä tarkoittaisi, että Euroopan tulevaisuuden näkymät jäädytettäisiin. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että jos haluaa päästä ulos tästä kriisistä, kehittyä ja kasvaa, tukea Euroopan taloutta, niin silloin tarvitsemme enemmän Eurooppaa, emmekä vähemmän Eurooppaa. Toisaalta meillä on myös tarve maksumäärärahoihin. Eilen arvioimme maksumäärärahojen maksumäärärahojen tarvetta yhteisön tasolla ja kävi selvästi ilme, kuinka tämä tarve on suuri. Meillä on jo tehtyjä sitoumuksia ja olemassa vielä oikeudellisia sitoumuksia ja komission eh, ehdotus on ottanut huomioon sen, mitä me olemme eh, pyytäneet suuntaviivojemme kautta. Eh, pyyntömme oli, että meillä olisi vastuullinen ja realistinen budjetti ja joka vastaa parlamentin tarpeita. Ja me toivomme, että komission suunnitelmat olisivat riittäviä kattamaan tarpeet. Eilisessä tapaamisessa näimme, että nämä komission arviot ottavat huomioon tai niissä on joku poliittisesti huomioitu nämä todelliset vaatimukset ja komission tarjous on jopa korkeampi. Meidän on nyt tarkistettava vuoden aikana, miten maksuja toteutetaan vuoden 2012 aikana niin, ettei tule sitä että näitä määrärahoja joudutaan siirtämään, niin kuin vuonna 2011 tapahtui. Meidän täytyy välttää sitä, että maksamattomia olevia sitoumuksia olisi vuonna 2012, joita sitten siirretään seuraavalle vuodelle. Sitten kun menemme yksittäisiin otsakkeisiin, niin olemme määritelleet tiettyjä prioriteetteja ja nostaneet esiin tiettyjä elementtejä tässä kolmikantaneuvotteluvaltuuksissa. Yksi Aassa sitoumuksen nosta 4,1 prosentilla. Tässä maksusitoumusmäärärahat ovat keskittyneet erityisesti, koska tässä keskitytään kehitykseen, kilpailukykyyn ja työllisyyteen, ja ne kuvaavat erityisesti suuntaviivojemme prioriteetteja. Katsotaan sitten ehdotettua ö, maksumäärärahan tasoa. Se on, se on 17,8 prosenttia ja se on oikein tarpeellinen, jotta voidaan kattaa esimerkiksi tutkimusohjelmat, jotka päättyvät tällä kaudella. Otamme myös huomioon sen, että on äh, arvostettu pk-yritysten roolia mm, kehityksen moottorina ja että niiden pääsyä äh, erilaisten lainojen luottojen pariin on helpotettu. Minusta on ikävää, että progress-ohjelmaa on leikattu ja sama koskee valvontaviranomaisia, joiden rahoituksen taso minun mielestäni ei ole riittävä, jotta nämä valvontaviranomaiset pystyvät toteuttamaan tavoitteensa. Muistutan myös, että on muutamia tärkeitä ohjelmia, kuten Lifelong Learning ja TEN-verkkojen strateginen rooli, joihin komissio onkin kiinnittänyt erityistä huomiota. Tässä otsikassa aivan, otsakkeessa aivan erillinen lukunsa on ITER-hanke, ja sitä ei mitenkään aseteta kyseenalaiseksi. Komissio ehdottaa, että 360 miljoonaa, raho- ne 360 miljoonaa rahoitetaan, josta sovittiin viime vuoden marraskuussa tekemään siirtoja joistain budjettikohdista. Komissio on sitä mieltä, että nämä ovat määrärahoja, joita voidaan leikata, esimerkiksi leikkauksia yhteisyrityksissä, mutta me haluamme tarkistaa nämä leikkaukset ja niiden seuraukset. Ja minun mielestäni olisi hyvä, kuten teimme neuvotteluvaltuuksissa, että parlamentti pystyy hyödyntämään kaikkia olemassa olevia välineitä toimijoiden välisessä sopimuksessa ja varainhoitoasetuksessa, kuten viime vuoden sovittelun lopussa päätettiin. Sitten menemme otsakkeeseen 1b. Olemme huolissani maksumäärärahojen tasosta tässä otsakkeessa, koska komissio ei pystynyt vuonna 2011 lopussa maksamaan noin 11 miljoonaa, jotka kuitenkin olivat aivan jäsenvaltioiden legitiimejä vaatimuksia. Tällä on todella suuria vaikutuksia vuoden 2013 budjettiin. Tämänhetkinen maksumäärähän taso on ensimmäinen oikea askel tämän ottamiseen oikeaan suuntaan, jos ottaa huomioon tämän otsakkeen tarpeet. Sitten otsake kaksi. Marginaalia on nostettu ja ö, tarvitaan hyvin paljon maksamäärärahoja maatalouden kehittymisen kohdalla ja suorien maksujen kohdalla. Ja tämä tietenkin vaatii myös lisää määrärahoja. Mielestäni komission ehdotus siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka ja kalastuspolitiikan taso pidetään samana. Joitakin muutoksia mahdollisesti täytyy tehdä yhteiseen meripolitiikkaan. Sitten otsake 3a, jonka sitoumukset nousevat 1,8 prosentilla verrattuna edellisvuoden tason ja maksumäärät 11,1 prosentilla. Tämä ottaa huomioon tarpeet ja korostan tässä erityisesti rikollisuuden torjuntaa, erityisesti kyberrikollisuutta, joka aiheuttaa huomattavasti haittoja taloudellemme. Ja sitten määrärahat laittomalle ja lailliselle maahanmuutolle. On täytäntöönpano ongelmia, jos, joissakin budjettikohdissa on täytäntöönpano ongelmia, joiden syyt on selvitettävä. Otsake 3b on yksi pienimmistä. Tässä on jonkin verran pienennystä maksuissa ja sitoumuksessa. Komissio on nostanut Youth in Action-ohjelman määrärahoja, joka on käyttänyt määrärahansa hyvin ja siinä on hyviä, ollut hyviä seurannaisvaikutuksia Kuitenkin täytyy äh, lisätä toimia, jotta äh, tiedotus paranesi toimielinten ja kansalaisten välillä, jotta myös äh, kansalaiset osallistuisivat paremmin vaaleihin, muun muassa seuraaviin Euroopan vaaleihin, jossa toivottavasti vaalivilkkaus on korkeampi kuin menneisyydessä. Otsake neljä on hyvin arkaluontoinen otsake parlamentille, kuten varmasti tiedätte. Olemme viime vuosina useasti eh, puuttuneet komission pyynnöstä asiaan ja nyt eh, sitoumukset ovat nousseet 0,7 prosentilla ja maksumäärärahat 5,1 prosentilla. Margi, naali on noussut huomattavasti 272,3 miljoonalla eurolla, koska on ollut useita leikkauksia makrotaloudelliseen tukeen ja en naapuruisohjelmaan. Mm Täällä on säästöjä, joita ei voida hyväksyä, jos ne ovat summittaisia. Mitä tulee sitten otsakkeeseen viisi tässä nousu on 2,8 prosenttia ilman Kroatiaa, siis jos ei oteta huomioon kustannuksia, jotka syntyvät Kroatian liittymisestä. Nämä liittyvät sopimusvelvoitteisiin pääasiassa. Ja on yritetty vakauttaa hallinnollista budjettia ja parlamentin täytyy pitää tätä erittäin hyvänä asiana tällaisina kriisin aikoina. Tämä aivan erillinen lukunsa puheenvuorossani ovat virastot. Nämä 648 miljoonaa euroa virastoille. Meillä on seitsemän virastoa, jotka tarvitsevat määrärahoja aloittaakseen tai jatkaakseensa työtä. Olemme olleet hiukan huolissaneet, koska ensimmäistä kertaa komissio on leikannut mm, virastojen pyyntöjä, jotka ovat olleet kuitenkin rahoituskehyksen mukaisia 44 miljardilla eurolla. Ja olemme nähneet, että kuitenkaan virastojen vaatimuksia ei voida pitää pelkästään hallinnollisina määrärahoina, koska niillä konkreettisesti saavutetaan poliittisia tavoitteita. Kiitoksia. Selkeä synteesi esittelijä. Monia puheenvuoropyyntöjä. Ensinnäkin Eider Cardia Thabal Rubio. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin Haluaisin onnitella edustaja Lavia, koska mielestäni tämä luonnos täyttää aika hyvin odotukset, joita meillä oli. Siinä on varsin samantyyppinen linja, josta neuvottelimmekin tässä valiokunnassa, kun puhuimme talousarvio ensi vuoden talousarviosta. Sitten on joitakin konkreettisia kohtia, joista tietysti tulemme tekemään aikanaan tarkistuksia, mutta yleisesti ottaen olemme pitkälti, aika pitkälti hyvää mieltä, samaa mieltä, kun tässä korostetaan sitä, että täytyy tietysti julkista taloutta tervehdyttää, mutta tietysti puhutaan myös siitä, että täytyy voida investoida kehitykseen ja kasvuun budjetista huolimatta rajoitetusta budjetin määrästä EU:ssa. Ja tietysti mitä tulee maksumäärärahoihin, mehän pelkäämme, että neuvosta tulee ehdotus leikkauksista, joita koskaan tulee hyväksymään, varsinkin kun komission ehdotus voi, voi olla myös varsin eh, niukka. Me uskomme, että kun viitataan Kroatian jäsenyyteen, pitäisi viitata myös tähän yleiseen osaan tässä mandaatissa, eikä vain siihen osaan, joka liittyy otsakkeeseen neljä, koska Kroatiasta tulee kuitenkin EU-jäsen heinäkuusta eteenpäin, ja me uskomme, että tämä tarkistusosa rahoituskehyksestä täytyy tehdä selvemmäksi. Yleisesti ottaen huolimatta siitä, että a priori voi näyttää siltä, että tiettyjä lisäyksiä on tehty komission ehdotukseen. Jos vertaamme näitä mahdollisia lisäyksiä rahoitusohjelmaan, niin huomaamme, että eivät nämä olekaan niin suuria mm, nousuja. Ja siksi pitäisi hiukan enemmän korostaa näitä eri aiheita mitä tulee sitten eurooppalaiseen foorumilla toimitaan syrjäytymistä vastaan, köyhyyttä vastaan, ja tällä hetkellä ja aivan erityisesti pitäisi tämä mainita selkeänä poliittisena painopisteenä, niin kuin teimme budjetin yleisessä osuudessa. Ja tässä on nyt todettu, että progress on, sen budjetti on vähentynyt, eikä se meistä ole hyvä asia tietenkään, varsinkin kun otetaan huomioon kriisi ja työttömyys Euroopassa nyt. Sitten vielä kohtaan kolme, siinä puhutaan Daphnesta ja väkival- naisiin koostuvan väkivallan vastaisesta toiminnasta 7,7 prosenttia. Meidän pitäisi käsitellä tätäkin kohtaa, mitä tulee otsakkeeseen Kolme b meidän pitäisi olla vähän kriittisempiä budjettileikkauksista, joita komissio esittää, varsinkin jos muistamme sen, että 2013 tulee olemaan kansalaisuuden vuosi. Ja vielä lopuksi, mitä tulee tähän aiheeseen, jossa viitataan kaikkiin ulkoisiin välineisiin, meidän pitäisi olla tässä selkeämpiä, että hylkäämme nämä, nämä leikkaukset määrärahoissa näiden asioiden kohdalla Tämä liittyy arabikevääseen ja tässä menetetään sitten näitä resursseja, mutta yhteistyöväline, samoin jäsentövalmisteleva väline, vakausväline, Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusväline, kaikki kuitenkin saavat asianmukaista rahoitusta. Nämä pienet vivahteet on halusin ottaa esille, mutta muutoin kyllä pitkälti olemme Lavian kanssa samaa mieltä ja sitten tulemme tietysti tekemään tarkistuksia jatkossa. Kiitos. Merci Eider. Monsieur Alvaro. Kiitoksia, herra Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. No ei minullakaan ole hirveästi sanottavaa. Kyllä esittelijä teki kaiken voitavansa, kuten asiakirjastakin näkee. Hän yritti saada kaikkien ryhmien näkemykset tähän asiakirjaan ja hienosti hän sen teki rakentavassa hengessä työskennellen Erityisesti olemme tyytyväisiä siihen, että meille tärkeät painopistealueet huomioitiin ja varsinkin kriisin aikana nämä asiat pitäisi huomioida. Eli että tutkimus ja kehitys pakettia kasvatetaan ja se on nähtävissä myöskin ja sitten otetaan huomioon 2020 tavoitteet. Esittelijä ruhkeasti ottaa otti esille myöskin tämän kustannuskysymyksen ja käyttöastekysymyksen ja ohjeisti komissiota tältä osalta. Näin voimme saada aikaiseksi älykästä budjetti, budjetin hallinnointia. Ja budjettikauden alussa me olemme tarkoituksena on komission kanssa saada aikaiseksi toimiva lähestymistapa, jota ei tarvitse sitten lähteä vuosien tai kuukausien saatossa muokkaamaan. Muistutettakoon myöskin siitä, että tarkistusten avulla yritämme vielä lisätä tehokkuutta, sillä me emme ole vielä aivan täysin varmoja siitä, että onkohan tämä komission kunnianhimoinen tavoite 6 prosentin budjetin kasvu, niin onko se kunnossa vai pitäisiköhän meidän vain pyrkiä toteuttamaan tätä tehokkaampaa budjetit, budjetointia, joten ehkäpä tältä osin voimme muuttaa tätä painotusta, mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että ainakin meidän ryhmämme mielestä toivomukset ovat tulleet täytettyä, meidän kannaltamme tärkeät asiat on huomioitua ja Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta tärkeät asiat tuli huomioitua. Ja ehkäpä vielä yksi asia, yhteistyö Juta Haukin kanssa. Tänään hän havaitsimme, että virastojen vastuuvapaus menettelyn osalta äänestys oli erittäin mielenkiintoinen ja jännittävä, joten nyt kysyisinkin, että onko tällainen toiminta todellakin tarpeen? Ehkä voimme hakea tehokkuutta, lisää tehokkuutta, no tuli mieleen tätä koulutuksesta vastaava virasto, mutta lisäksi meillä on myöskin koulutusasioista vastaava rahasto, joten tarvitaan, tai säätiö, tarvitaanko todellakin tällaista kaksiraiteisuutta vai pitäisiköhän jonkinlaista teho, tehokkuutta lähteä etsimään? No tässä yksi heitto. Palaamme näihin asioihin tuonempana, mutta vielä kerran kiitokset esittelijälle. Kyllä minun mielestäni tämä on tasapainoinen Äh, lähtökohta. Kiitoksia. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia. Sitten virastoista. Tällaisessa tilanteessa omassa maassani luotaisiin lisävirastoja, jotta rationalisoitaisiin olemassa olevia Alexander Alvaro haluaisi, että jotta Haug jatkaisi. Anteeksi, anteeksi. Ajatte haluta reagoida, olkaa hyvä. Äh, ich habe nur die ganz bescheidene... Niin, kun katsotaan mitä lämpötila ulkona on, niin onko pakko savustaa meitä täällä? Täällähän on 30 astetta, en tiedä onko tämä vain oma tuntemukseni, mutta onkohan tämä jo hiukan liikaa. Mikä ei ole täällä paikalla. Emme halua tästä keskustelua, mutta sitä vastoin Jutta pyysi puheenvuoroa ja Aleksander halusikin, että vastasit. Ja vielen dank, aber zuallererst möchte ich, möchte ich einfach... Niin, kiitoksia. Mutta ensinnäkin haluaisin sanoa, että se mitä Giovanni on kirjannut tähän on erittäin hyvä mietintö. Minusta se oikein huokuu Eurooppa-henkeä ja me voimme vain olla tyytyväisiä siihen. Mielestäni hän on erittäin hyvin nostanut esiin sen, minkä aloitimme vuonna 2010 ja josta olimme tietoisia, että meidän todella täytyy saavuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet vuonna 2020. Ja hän ei lykännyt tätä seuraaviin rahoitusnäkymiin, vaan sanoi, että kyllä vuonna 2013kin meidän täytyy ö, viedä eteenpäin tämän strategian tavoitteita. Hän on tehnyt tämän oikein hyvin, eikä minulla oikeastaan paljon mitään sanottavaa. Olen myös erittäin iloinen, että hän mainitsi virastot ja että hän mainitsi nämä ongelmat, joita syntyy, jos me aina vain leikkaamme virastojen budjetteja, koska sitten jonain päivänä niillä ei ole enää mitään arvoa mutta minä olen sanonut tätä jo monen vuoden ajan. Ja siksi hän on ihan oikein, jos sanoo, että täytyisi yrittää saada aikaan parempaa tehokkuutta, mutta Aleksander, en minä ole siinä se oikea henkilö, jolle pitäisi puhua. Meidän täytyy saada neuvosto puhumaan kanssamme näistä asioista, mutta eivät ole edes kyvykkäitä pääsemään lopputulokseen toimielinten välisessä työryhmässä sen kanssa, minkä, minkä olemme vesittäneet jo täysin. Neuvosto on sellaisessa tilanteessa, että se ei enää ole mikään todellinen eurooppalainen toimija, enkä minä oikeastaan tiedä, kenelle siellä voisin puhua. Muillakin on ollut täällä ajat, tämä ajatus. Täysistunto on tahdoni vastaisesti, mutta kuitenkin tänä päivänä äänestänyt, että tasa-arvovirasto yhdistetään Viinin virastoon. No, näinhän se on. Meillä on kuitenkin kädet sidottuina, me emme voi tehdä mitään. Haluaisin vielä jotain sanoa tästä budjetin leikkelystä ja komission ehdotuksesta, koska minä budjetissa olen taas esittelijänä ympäristövaliokunnassa. Olen katsonut myös vuoden 2013 LIFE-hankkeen lukuja. En ole vain esittelijänä seuraavaa kautta varten, vaan tietenkin minun täytyy myös budjetti esittelijänä katsoa näitä asioita. Ja sitten on huomattava, että komissio on vuodelle 2013 valinnut budjetin, joka on sen alta, mitä me olemme sopineet lain mukaisesti neuvoston kanssa. Ei, ei näin voi tehdä. En tiedä, voidaanko oikeudellisesti heitä pakottaa siihen, mutta vaikka kaiken sen rahan, mitä budjettikohdassa on, en vain, emme vain sitoisi sitä, vaan myös käyttäisimme sitä, niin olemme sen alla, jäämme sen alle, mistä olemme sopineet neuvoston kanssa vuonna 2006. Ja näinhän tämä jatkuu. Giovanni juuri sanoi, että tämä liittymistä valmisteleva väline on tässä, sitä, sitä on leikelty. Mutta kaikki kollegat varmasti muistavat, että kolme-neljä viikkoa sitten komission puheenjohtaja Barroso yhdessä YK pääsihteerin Banki Moonin kanssa sopi Energy for All-hankkeesta ja sitten hän lupasi 50 miljoonaa euroa meidän budjetistamme. Mistä se sitten otetaan? No, liittymistä välimistä välineistä, mistä mu- muusta. Eli määrärahojen siirtoa. Meidän täytyy katsoa tätä budjettia vielä vähän tarkemmin ja ehkä komissio voi sanoa meille, miten se on eri kohdissa laskenut ja miten se on ajatellut sen riittävän. Mikä minua kiinnostaisi vielä, Giovanni, alkupuheenvuorossasi puhuit vielä eilisestä tapahtumasta maksujen suhteen, tapahtum, tapaamisesta komission kanssa. Ja sanoit, että opit siellä, että komissio maksut on painottanut poliittisesti. Voisitko ehkä hiukan selittää minulle tämän? Kyllä minä jotain voin sen suhteen ymmärtää, mutta haluaisin, että selittäisit vielä sen, mitä se tarkoittaa, että komissio on antanut poliittisen painon maksuille. Kiitoksia ja Franska Branner. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa, että voimme todellakin tukea suuria linjoja tässä ja kiitämme esittelijää. Todennäköisesti teemme tarkistuksia, mikä varmaankaan yllätä tämä koskee ympäristöseikkoja, budjetin vihertämistä. Mielestäni tässä kriisissä meidän todellakin täytyy varmistaa, että pääsemme kriisistä paremmin pihaan eroon kuin sinne jouduttiin ja taloudet muuttuvat kilpailukykyisemmiksi ja tehokkaimmiksi, mitä tulee energian ja resurssien käyttöön. Me tulemme siis tekemään tämän, tämän tyyppisiä tarkistuksia, mutta se ei varmasti todellakaan teitä yllätä, mutta mielestäni kriis, kriisitilanteessa tämä on avainkysymys ja on tärkeää, niin kuin on todettu, että puolustetaan komission pyytämiä budjettitasoja. Tämä on vaikea kommunikaation kannalta, mutta niin kuin Juttakin äsken sanoi, meidän pitäisi olla tässä vahvana ja Euroopan myönteisenä. Me emme voi sanoa, että tarvitsemme sitä sun tätä ja kuitenkin leikkaamme budjettia. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia, että yhdessä puolustamme talousarviota. Mielestäni on hyvä ajatus määritellä kielteiset prioriteetit, negatiiviset prioriteetit. Tässä mielessä tämä on rohkaisevaa ja me tuemme tätä lähestymistapaa. Toisaalta huomaamme, että meidän pelkomme ovat toteutuneet ITERin kohdalla, emme ole tästä iloisia, mutta tavallaan olimme tässä siis oikeassa. Mutta mistä tämä on aika surullista, koska todellakin näemme, että raha on nyt lähtenyt muista kohdista seitsemännessä puiteohjelmassa, ja kun ajatellaan kriisitilannetta vielä, niin tämä on aivan väärä suunta edetä. Sitten otsakkeessa neljä. Voin myös yhtyä muihin puhujiin, mitä tulee leikkauksiin vakausvälineessä. Ei ole oikein selvää, miksi tällä alalla leikkaamme ja olemme kuitenkin valitelleet tätä asiaa aikaisemminkin, koska oli tavallaan selvää, että monet lupauksista, joita komissio ja ulkosuhdehallinto on viime kuukausina tehnyt, niin näiden <laughs> varmasti jostakin tulee. Nyt sitten nähdään, että leikataankin, joten mielestäni tämä on huono asia, erityisesti kun tiedetään se, että monet seuraavan seitsemän vuoden aikana ovat päättäneet jo aloittaa, ottaa lähtövuoksi vuoden 2013 talousarviona. Siksi on tämän surullista, että leikkauksia tehdään, koska tämä vaikuttaa seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Sitten yksi asia, joka tuli myös jo esille – mitä tulee Youth on the Move, move ja eri, elinikäinen koulutusohjelmat, tärkeitä ohjelmia varsinkin kun kansalaiset ovat kääntämässä selkäänsä Euroopalle. Ainakin jotkut ohjelmat, jotka suoraan vaikuttavat ihmisten elämään, niin niitä pitäisikin jatkaa. Ja vielä lisätä määrärahoja, jos vain mahdollista. Mutta tämä tuli teidänkin puheenvuorossanne esille, joten olemme vain tästä samaa mieltä. Tulemme siis tekemään jotakin tarkistuksia mutta muutoin pitkälti olemme samaa mieltä asioista niin kuin muutkin puhujat ovat sanoneet. Merci Francesca. Monsieur... Kiitos Francesca. Herra Stapakakis. Mr. Chair. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Alkuun haluaisin kiittää esittelijä Lavia tehdystä työstä. Minähän toimin äh, alueasioista vastaavassa valiokunnassa tämän asian käsittelyssä. Ja mehän tiedämme, että tässä täytyy ottaa huomioon talousalan kriisi ja sitä kautta syntyvät rajoitukset kansallisen toiminnan mahdollisuuksille. Me tiedämme, että on ryhdytty julkisen sektorin säästötoimenpiteisiin ja monilla talouden sektoreilla tehdään kovasti säästötoimintaa, mutta se ei riitä yksinään, vaan me tarvitsemme myöskin investointeja sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tarkoituksena on myöskin torjua kriisin aiheuttamat haitalliset tulokset. Kohesiopolitiikka on osoittanut, että siitä on hyötyä investointien lisäämisessä, talouskasvun aikaansaamisessa, työpaikkojen luomisessa, erityisesti Euroopan eri alueilla. Ja elvytyksen kannaltakin tällä on keskeinen merkitys. Me tiedämme oikein hyvin, että yksi B-otsakkeen mukaisten ohjelmien täyt, toteutuminen päättyy vuonna, 2000, päättyy vuonna 2011 ja meidän täytyy nyt varmistaa, että vuosina, vuonna 2012 määrärahoja on riittävästi käytettävissä me tiedämme kuitenkin, että tilanne tulee pahenemaan vuonna 2013, sillä yksi b osalta leikkaukset tulevat jatkumaan. Tästäpä syystä regivaliokunnan puolesta voin sanoa, että komission ja neuvoston pitäisi välittömästi analysoida ja sitä, mitä parlamentti on sanonut, tarkastella näitä lukuja eikä suorita tällaisia leikkauksia. Minä uskon, että nykyisellään hyvin toimivat ohjelmat kärsisivät tämän tyyppisistä leikkauksista ja tästäpä syystä neuvoston ja komission pitäisi arvioida todellisia rahoitustarpeita vuodelle 2013 otsakkeen 1b osalta. Jäsenvaltiothan ovat nämä luvut esittäneet itse ja tältä pohjalta komissio on laatinut oman luonnoksensa. Ja mitä tulee vuoden 2015 talousarvioesitykseen, jonka Lewandowski esitteli meidän valiokunnassamme, niin yksi B-osa tähän ehdotti lisäystä ja se on hyvä ja lähtökohta vuoden 2013 budjettia silmällä pitäen, mutta enpä usko, että se tulee riittämään. Kiitoksia. Kiitoksia, Samuel joka, jonka nimi nyt onkin herra Jenski. Eh, Juuri niin, puheenjohtaja. Puhunut EPPn äänitorvena. Edustajana haluan kiittää Giovanni Lavia tästä mm, mandaattiluonnoksesta budjetin kohdalla. Olemme täysin samaa mieltä näistä linjoista, joita esittelijä esitti, mutta haluaisin kuitenkin viitata joihinkin ongelmiin ja huoliin, jotka ovat tulleet esille tässä keskustelussa. Joka tapauksessa talousarvio, joka komission mm, toimesta joutuu kahden ison ongelman eteen. Toisaalta tarvitaan budjettikuria, se on välttämättömyys. Tätä pitää, pitää ottaa huomioon, ottaa huomioon rahoitus- ja talousjännitteet jäsenvaltioissa ja loogisesti tarvitaan myös budjettisäästöjä yhteisön tasolla, mutta samanaikaisesti on välttämätöntä vahvistaa maksumäärärahoja, joita vältetään tämänhetkisten äh, ongelmat monissa ohjelmissa. Maksut ovat pysähtyneet niin Meillä olemme juuri saaneet Ylen äh, tietoa, joka, tietoja monista, joka jatkuvasti tekee työtä maksumäärärahojen ja vastaanottokyvyn kohdalla. Euroopan sosiaalirahasto, niin se on anteeksi, nyt käytän teidän lukujenne, mutta nämä ovat todellakin varsin selkeitä, kuvaavia. 15 jäsenvaltiota maksumäärärahoja on pidätetty, pysäytetty täysin sosiaalirahastosta 2012 ja näin on er- erittäin vaikea taistella kriisiä vastaan pitäisi vahvistaa, e- e- e- eikä pystytä EU-välintä vahvistamaan, jos komissio ei pysty täyttämään maksumäärärahoja aikatauluaan koska on, ja 15 jäsenvaltiossa, siis se yhdeksän valtiota koskien kehitys, aluekehitysrahastoa maksavat pysähtyneet keskeytyneet, joten herra Lavia joutuu samanaikaisesti saamaan aikaan vaatimatonta kasvua maksusitoumuksissa ja huomattavasti suurempi lisäys maksumäärärahoissa ja tällaista kanssa pitäisi pitää kiinni. On mahdollista, että sitoumusmaksumäärärahoille pitäisi joku nostaa siitä, mitä komissio ehdottaa, koska tavallaan Meillä on omat poliittiset prioriteettimme, joita pitää pyrkiä täyttämään, mutta emme voi pettää ketään. Emme voi nostaa huomattavasti maksusitoumuksia. Ja, sit, ja, sit, ja sitten vuonna 2013 on isoja ongelmia ja silloin meidän pitää pystyä todella vaikuttaa talouden kasvuun, työpaikkojen lisääntymiseen Euroopassa, joten kollegat uskon, että niin tällä tässä mandaatissa kuin budjettineuvottelut, jotka alkavat syyskuussa, meidän päähuolemme on juuri maksumäärärahat, eikä meidän pitää kääntää katsetamme tästä tavoitteesta. Emme tarvitse kovinkaan suuria maksusitoumuksia, vaan meidän pitää täysin toteuttaa, noudattaa Lavian ehdotusta maksu määrärahojen kohdalla, koska taloudellinen kasvu, joka liittyy säästöihin 2013, tulee näkymään pelkästään maksumäärärahoista tänä vuonna. Me tiedämme, että kannat ovat erilaisia neuvoston ja komission välillä ja minä uskon, että meidän parlamentissa pitää voida esittää täysin riippumaton esitys maksumäärärahoista vuonna 2013 ja uskon, että tästä asiasta kaikki ryhmät voivat tukea tätä ehdotusta, jonka Lavia aikanaan tulee tekemään. Kiitoksia sitten herra Gormanis joka jälleen kerran on laatinut tällaisen taulukon jälleen kerran. Time. No, hän sanoi jo suurimman osan siitä, mitä halusin sanoa, joten en toista sitä, mutta pari muuta huomiota. Niin, nämä siirtoehdotukset, 350 miljoonaa tästä elvytysohjelmasta. Niin nyt ihan oikeutetusti kysytäänkin, että mitä näille rahoille on tapahtunut. Käytetäänkö niitä vaiko ei? Muistan aikoinaan, kun tätä suunnitelmaa laadittiin, en ollut silloin täällä parlamentissa jäsenenä, vaan toimin pääministerinä ja olin osittain tyytyväinen tilanteeseen, mutta oman pieneni maan kannalta 170 miljoonaa tuli käyttöön. Kukaan ei uskonut, että tällainen summa saataisiin vielä ylimääräisenä pottina käyttöön. Mutta on tietenkin ihan selvää, että tietääkseni kyse on nyt viidestä miljoonasta ja sitten vielä yksi miljoona elintarviketurvallisuudesta. No nämä, nehän puuttuvat. Ehkäpä komissiota ei ole tästä syyttäminen, sillä komis, neuvosto ja parlamentti ovat tästä sopineet. Kysehän ei ole vain ainoastaan komission tekemästä päätöksestä, vaan yhteisestä vastuusta. Komissiohan ei voi soololla tämän asian osalta ja kyllä tämä on vakava asia. Tämä ohjelma eteni hyvin nopeasti, mutta esimerkiksi energiaverkoston täytäntöönpanoon liittyvä ohjelma ja projekti on hyvin pitkä pitkän aikavälin ohjelma, suunnitelmien toteutaminen, toteuttaminenkin vie pitkän aikaa. Mutta ehkäpä joku voisi kertoa meille enemmän siitä, mikä on tämänhetkinen tilanne. Jos nyt ollaan realistisia, niin ja sanotaan, että varoja ei voida käyttää. Onko näin? Tai sitten niitä voidaan käyttää vasta hamassa tulevaisuudessa. Jos näin todellakin on, niin silloin meidän pitäisi saada hiukan enemmän infoa tai sitten vain rohkeasti toteamme, että ajatushan oli sinänsä hyvä, mutta jos realisteja ollaan, niin ongelma on se, että ei ole järkevää panna tällaista tätä rahaa muualle käyttöön, vaan siirretään ne reserviin ei kyse ole likviditeetti vaan jostain aivan muusta. Ja niin kuin komissaarikin itse on todennut, niin nämä viisi, kuusi maksamatonta miljardia vuoden 2011 budjetin osalta ovat vielä jonnekin siirrettävä ja siitä tulee melkoinen sotku, kun näitä rahoja lähdetään ohjaamaan paikasta toiseen. Ja kyllähän valtiovarainministeri tietävät, mistä tässä on kyse. Onko tällainen reservin laatiminen realistista vai ei? Sillä kyllähän edessä on suuria ongelmia. Me saamme maksumäärärahoja yhtäältä kohesiorahaston kautta, sitten maaseudun kehittämisrahaston kautta ja ehkäpä myöskin tutkimus- ja kehitysohjelman kautta. suunnitelmiahan ei laadita EU-ssa, vaan kansallisella tasolla asiantuntijoiden toimista. Kukaan ei tiedä, miten tämä käytännössä toteutuu, mutta jos todellakaan ei ole minkälaista reserviä käytössä, niin silloin täytyy kysyä, että jos meillä nyt on 6,8 prosenttia, niin sitähän täytyy puolustella Ja olen keskustellut eilen äh, Mandelsonin kanssa ja kyllä neuvosto on aivan toisella linjalla. En tiedä miksi, mutta he yrittävät viivytellä tätä prosessia tieten tahtoen jo vuonna 2012 oltiin alhaisemmalla tasolla ja vielä 2011 vielä alhaisemmalla. On tietenkin selvää, että meidän on vain jotenkin selvitettävä, että onko kyse 6,8 prosentista vai ei. Ja jos näistä määrärahoista pidetään kiinni, niin sitten täytyy vain sopia, että niistä, niitä ei makseta nytten, vaan vasta ensi vuonna tai sitten N plus 2 tai N plus 3 periaatteen mukaisesti. tehän tiedätte oikein hyvin, että päätökset tehdään neuvostossa yksimielisesti ja monivuotisia, monivuotista rahoituskehystä ei voida muuttaa, mikäli yksikin jäsenvaltio äänestää vastaan. Ja voiden olettaa, että nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi ei lähdetä mistään keräämään lisää varoja. Eli meidän pitäisi saada lisävän infoa sen suhteen, mitä tämä reservi käytännössä tarkoittaa. Ja sitten tämä likviditeettikysymys. Muistan vielä oikein hyvin, kun komissio aikanaan totesi, että kahden rahaston osalta 2000-2006 rahoitusnäkymien osalta on olemassa selkeä aikaraja, ja jos aikaraja ylittyy, niin sitten varoja ei saada käyttöön. Ja minä pyysin kollega Hybneriä kertomaan meille, että miksi näin toimittiin. No hän viittasi vuoteen 2010 ja sitten 2011 ja jos nyt katsotaan vanhoja rahoitusnäkymiä, niin kyllähän oli kyse melkoisesta summasta. Ja jos ei noudateta määräaikoja, niin silloin varoja ei saada. Ja sitten voidaan sanoa, tai kukaan ei voi tulla enää sanomaan, että eihän tämmöinen peli vetele. No, komissio joka tapauksessa maksoi ja sitten syntyi vajeita ja ongelmia. Eli pitäisi päättää, että varoja ei vain makseta, mikäli määräajoista ei pidetä kiinni. Esimerkiksi kohesiopolitiikan osalta tai aluekehityspolitiikan osalta tai tutkimus- ja kehityksen osalta, koska siis määräajat eivät tulleet noudatetuksi. Ja lisäksi täytyy selvitellä, että onko jotain reserviä olemassa, jota voitaisiin käyttää, jos on olemassa perusteltuja vaateita. Ei siis lähdetä noin vain maksamaan, vaan vain ainoastaan perustelluissa tapauksissa maksut voidaan toteuttaa. niin ei tämä mikään helppo asia ole, sillä tämähän liittyy yhtäältä päätöksiin työpaikkojen luomisesta ja monivuotisista rahoitus, rahoitusnäkymyksistä. Me tiedämme, että tietty summa ei voida, tiettyä summa ei voida maksaa vuonna 2013 ja sitten pitää päättää, että pitäisikö ne siirtää sitten vuosille 2014-2020, eli nämä asiat liittyvät toisiinsa. Me yritämme siis näitä maksuja pitää mahdollisimman alhaisella tasolla ja se on ymmärrettävää, mutta sitten herääkin kysymys, että kuka on sitten kauden viimeisenä vuotena vastuussa, mikäli asiat eivät ole hoituneet toivotulla tavalla, koska mehän tiedämme, että sopimus velvoittaa meitä toimimaan tietyllä tavalla. Ja kollegalla Vian aivan oikeassa. Mutta kuitenkin herää kysymys siitä, No eihän tästä tarvitse lähteä kättä tämän, mutta meidän täytyy vain tarkkaan katsoa, mitä tekstissä sanotaan, sillä mehän olemme vastuussa näistä ö, erityistoimenpiteistä. Ja on tietenkin selvää, että jäsenvaltiot joutuvat pelastamaan pankkeja ja sitä on vaikea lähteä selittämään kansalaisille. No, oli miten oli. Eilen tarkistelin luetteloa siitä, kenen kanssa asioita on ja paria henkilöä lukuun ottamatta vallankahossa eivät ole enää nämä henkilöt, joiden kanssa aikanaan on keskusteltu. Meidän täytyy katsoa tarkkaan, miten toimimme. Me emme voi lähteä suunnittelemaan vuoden 12, 2013 budjettia katsomatta siihen, mitä vuonna 2011 tai 2012 on tehty. Kiitoksia. Hello. Kiitoksia puheenvuorostaan tästä alukasta, joka olette laatineet. No niin, esittelijä, mitä olette mieltä tästä rikkaasta keskustelusta? Lähden vitsistä, jonka kollega Arvaro eh, teki kun minäkin puhuin, olin hiukan äh, kiihtynyt ja silloin äh, minulla oli vähän kuuma ja ajattelin, että se johtuisi siitä, että olen esittelijä, joka on vähän epäröväinen ja ei tiedä, miten kollegat ottavat vastaan äh, ehdotukset, mutta nyt ilmeisesti muillakin on kuuma täällä salissa ja se lohduttaa minä, se, e, minua. Se ei siis johtunut vain hermostumisestani. Palaan nyt niihin kommentteihin, joita kollegat ovat tehneet. On selvää, että ryhmien puheenvuoroista käy ilmi, että ollaan samaa mieltä keskeisimmistä kysymyksistä, jotka löytyvät kolmikantaneuvotteluvaltuuksista. Tietenkin on eri näkemyksiä eri poliittisissa ryhmissä. Äh, eri ryhmillä on eri prioriteetteja, joita he nostavat esiin, nostaakseen esiin eri tyyspiirteitä vihreiden äh, ryhmän kollega varmasti tekee ehdotuksia ITER-hankkeesta. Varmasti saamme tällaisia ehdotuksia, kuten edellisinäkin vuosina. Erään asian haluan sanoa, ja tulee siihen mitä sanottiin tietyistä budjettikohdista otsakkeessa neljä ja muissa otsakkeissa, joissa jotkin leikkaukset komission ehdotuksessa liittyvät suoraan näiden budjettikohtien täytän, heikkoon täytäntöönpanoon edellisinä vuosina. Oletan, että komissio on nämä arviot tehnyt juuri siksi, koska näitä budjettikohtia, niissä ei ole kunnolla käytetty määrärahoja. Kysymys sen vastaus kollega Jutalle. Miksi minä puhuin siis maksu määrärahojen poliittisesta painotuksesta, koska komissio on jo määritellyt nämä maksumäärärahat perustuen siihen, että joitakin rakennerahastoja, rahastomäärärahoja määrärahoja ei hyödynnetä. Ja komission jäsenten ehdotukset olivat korkeampia, mitä tuli maksumäärärahoihin. Ja sitten niitä on alennettu, eli jonkinlainen niin kutsutusti poliittinen äh, muutos tässä on tehty, poliittinen painotus. Kuten kollega Garriga sanoi, meidän nyt täytyy hyvin, äh, olla hyvin tarkkoina. Äh, kollega Godmanissen taulukot nostavat esiin erään aiheen, ja joka aiheuttaa meille ongelmia jo tämän vuoden aikana, nimittäin menotason valvonta, samoin kuten lisätalousarvio, joka saamme vuoden lopussa perustuen 30. syyskuuta jäsenvaltioiden tekemiin arvioihin jota komissio mahdollisesti korjaa, antaa meille jollekin konkreettisia näkemyksiä siitä, olemmeko ensi vuonna samassa tilanteessa kuin tänä vuonna, paremmassa vai huonommassa tilanteessa. On selvää, että tämä Keskustelu maksuista liittyy tiukasti siihen, mitä teemme vuonna 2012. Nimittäin jos vuonna 2012 lisätalousarvio ei ole riittävä ja maksut siirtyvät seuraavalle vuodelle, niin on selvää, että edessämme on tsunami, kasvava aalto, joka lähestyy meitä. Ja me olemme satamassa vaarana on, että sitten tuo aalto aiheuttaa suurta tuhoa. Sitten täällä puhuttiin budjetin älykkäästä hallinnoinnista. Tämä on asia, joka meidän on toteutettava viisaasti. Tiedän, että jokainen tykkää kovasti niistä asioista, joita itse ajaa, mutta meidän täytyy yksittäisissä valiokunnissa kuitenkin äh, katsoa, missä pystymme rajoittamaan menoja. Ei vain siksi, että budjettikohdilla tai äh, äh, näillä ohjelmilla ei määrärahoja ole käytetty riittävällä tavalla, vaan joskus näiden ohjelmien vaikutukset työllisyyteen ja kasvuun ovat rajalliset ja toisien ohjelmien vaikutukset ovat paremmat. Siksi meidän täytyy älykkäällä tavalla hallinnoida olemassa olevia määrärahoja. Kiitoksia esittelen. Joten muistutan teitä, että aikaraja tarkistuksille on 31.5. kello 12. Me äänestämme budjettivaliokunnassa 26. ja täysistuntoon tämä menee aikataulumme mukaisesti heinäkuussa. Kiitokset siis esittelijälle. Nyt voimme siirtyä nopeasti kohtaan viisi. Monivuotinen rahoituskehys ja neuvottelut, neuvotteluiden tilanne. Ei esittäjät ei tule paikalla. Ja ovathan, anteeksi. Ivalo on paikalla. Haluaisin vain jäsenille tiedoksi ja yleisölle tiedoksi, jotka meitä seuraavat, kertoa nopeasti viimeisistä neuvotteluista, joita eh, eilen käytiin puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa ja budjettival- valiokunnan ja parlamentin delegaation kanssa ja tänään oli myös puhemiehen kontaktiryhmä tässä mukana. Meillä on ollut tilaisuus useitakin kertoja ja viimeksi siis eilen kertoa puheenjohtajavaltio Tanskalle, että mitä meihin tulee tässä valiokunnassa. Nikolai Färmenille, joka on vastuussa yleisistä asioista, ja myös puhemies Schulzilta Tanskan pääministerille välitettiin huoli tästä asiakirjasta, jossa kerrotaan neuvottelujen edistymisestä ja se tullaan an, antamaan yleisten asian Eurooppa-neuvostolle kesäkuussa. Ja siinä puhutaan myös poliittisesta tar- tavoitteista, joka 20. kesäkuuta määritellään. määritellään. Mehän olimme huolissamme siitä, että neuvosto ei liian nopeasti ota kantaa luvuista, globaaleista luvuista eikä otsakkeista eikä edes lukuhaarukoista ja että neuvosto ei myöskään ota kantaa liian yksityiskohtaisesti aiheista, jotka nyt liittyvät yhteispäätösmenettelyyn parlamentin kanssa. Me ehdottomasti haluamme säilyttää parlamentin toimivaltuudet ja neuvottelukyvyn silloin, kun asiaa aletaan ottaa esille Eurooppa-neuvostossa ja myös normaalin kumppanin, neuvottelukumppanin kanssa, yleisten asian neuvoston kanssa. Mielestäni tämä viesti on nyt hyvin ymmärretty, jotta oltaisiin varmoja siitä, että puheenjohtajavaltio ottaa tämän huomioon ja että Eurooppa-neuvosto ottaa sen myös huomioon. Me ehkä hyvä, aiomme hyväksyä päätöslauselman täysistunnossa ennen Eurooppa-neuvoston kokousta, jotta muistutamme lyhyessä tekstissä. Siinä on noin maksimissaan pari sivua. Muistutamme olennaisista painopistealueista, perushuolista, punaisista linjoista, joita voi ylittää parlamentille näissä neuvotteluissa. Kohta, josta ei ole vielä tehty päätöstä, on päivämäärä, jolloin tämä päätöslauselma tulee äänestykseen täysistunnossa. täysistunnossa. Tehdäänkö niin kuin tähän mennessä on ollut tarkoitus Strasbourgin toukokuun istunnossa vai kesäkuussa. Päätöslauselma, jos otettaisiin toukokuussa, niin etuna olisi, siis, olisi, että tätä kautta tämä julkistettaisiin ennen kuin yleisten asiain neuvosto vie loppuun tämän niin sanotun negotiating box asian. Ja näin se joutuu ottamaan huomioon tämän neuvotteluissaan mutta se ottaisi huomioon neuvotteluselvityksen, jonka se esittää Eurooppa-neuvostolle. Toinen vaihtoehto olisi julkaista tämä päätöslauselma kesäkuussa yleisten neuvoston kokouksen ja Euroopan neuvoston kokouksen välillä päätöspäivästä tehdään sitten ryhmien puheenjohtajakokouksessa. Ja me olemme sopineet, että tällaisena aikana, kun talous- ja rahoitusasiat ovat äärimmäisen raskaita, niitä on paljon, tilanne vaihtelee päivästä toiseen. On tullut huolta Kreikasta, Espanjasta, muista maista, Poli- poliittinen muutos tapahtui Ranskassa tällä välin niin edelleen, niin tällainen ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous on tarkoitus järjestää 23 toukokuuta illalla, siis kahden viikon kuluttua keskiviikkona Strasbourgin viikolla. Tämä aiheuttaa sen, että keskustelu, jota puhemies Schulz ajatteli ehdottaa päätöslauselmasta ja oli kutsunut sinne sekä neuvoston puheenjohtajan että Tanskan pääministerin. Tämä nyt on sitten ehkä mahdotonta, koska nämä neuvottelukumppanit tulevat olemaan tässä neuv- ylimääräisessä neuvoston kokouksessa Brysselissä. Sitten täsmällistä päivämäärästä vielä. Kantaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Me valmistelemme budjettivaliokunnan delegaatiosta tällaista ehdotusta, joka välitetään sitten puheenjohtajakokoukselle – ja yhteysryhmälle ja aikanaan sitten tämä menee täysistuntoon joko touko- kesäkuussa ja samoin erityisvaliokunnat parlamentissa jatkavat työtään oikeudesta perustasta ja rahoitetaan näitä puhemme tällä kaudella. Ivalo, haluatko lisätä tähän jotakin? Ole hyvä. Uh, uh, thank you. Uh, Mr. Just one thing, I mean, you have been very, uh, very... Niin, yksi asia vain. Olet ollut hyvin yksityiskohtainen ja kertonut, mitä neuvottelussa tapahtui. Vain yksi lisäys, nimittäin, että kollegat tietävät, viime kokous, eilinen kokous puhemies Schulzin ja ministeri Vammenin välillä avasi hiukan ovea siihen, että saataisiin jotain lukuja kesäkuun neuvoston päätökseen. Tämä on asia, jota parlamentti vastustaa kovasti, koska ennen kuin aloitetaan todelliset keskustelut sisällöstä, niin emme halua nähdä lukuja, mutta se tapa, jolla Tanskan puheenjohtaja valti sen koska tähän asti he sanovat, että lukuja ei tule, niin he sanovat, että on hyvin todennäköistä, että lukuja ei tule, sitä ei ehkä tule yhteisymmärrystä, mutta meidän täytyy olla selvä sen suhteen, että tätä ei mitenkään sataprosenttisesti on myöskään suljettu pois Tämä lisätiedoksi, joka halusin teille sanoa. Kiitoksia. Merci Ivalo. Bien. Kiitoksia Ivalo. Nyt sitten tämä kohta on käsitelty ja sitten siirrytään kohtaan kuusi. Francesca, voisinko nyt hiukan häiritä sinun keskusteluasi, jotta esittelisit tämän lisätalousarvioesityksen numero kolme? Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä lisätalousarvioesitys eh, numero kolme liittyy ylijäämään, joka on tänä vuonna paljon pienempi kuin edellisinä vuosina. Tämä on varmasti hyvä merkki. Eh, viime vuosina se oli 4 miljoonaa 540 miljoonaa ja nyt se on 1 miljoonaa 490 1 miljardi 490 miljoonaa tämä ylijäämä liittyy, on hyvin tasapainoinen, on liiallisia tuloja, jotka liittyvät suurimmaksi osaksi korkoihin maksuista ja myöskin määrät liittyvät palkkojen sopeuttamatta jättämiseen ja sitten erot, jotka liittyvät valuutanvaihtoihin. vaihtoihin valuuttakurssieroihin. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2012 tulee tämä ylijäämä ikään kuin neutraalina, koska itse asiassa se palautetaan tai annetaan jäsenvaltioille, joiden osuutta EUn talousarviosta pienennetään. Me olemme aina keskustelleet eh, siitä, että pitääkö tätä mekanismia pitää yllä, kun joka päivä keskustelemme siitä, että eh, maksumäärä on liian vähän. Ja siksipä eh, tämä lisätarvoisesitys, joka on paljon teknisempi kuin mitä poliittinen, kun kyse on kuitenkin äh, lisätalousarvioesityksestä keskustelemme täällä ja täysistunnossa, niin tämä voisi olla hyvä mahdollisuus nostaa esiin se, että ylijäämää voitaisiin käyttää myös toisella tavoin, pitää sitä ylijäämänä eh, Euroopan eh, budjetille eikä minään säästönä jäsenvaltioille, eh, erityisesti tänä, näinä aikoina. Tämä on nyt kuitenkin vain ensimmäinen esitys. Neuvosto ottaa sitten kantaa ja antaa teille sitten siirtoehdotuksen, josta voidaan keskustella täällä valiokunnassa ja täysistunnossa, koska tämä on lisätalousarvioesityksen tie. No Kiitoksia. Ei kommentteja, joten suoraan kohtaan seitsemän. Innovatiiviset rahoitusvälineet seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Ei. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja aikomuksena niin on olen vasta laatimassa tätä luonnosta. Haluaisin hiukan tietää ja kuulla, kuulla mitä mieltä täällä ollaan, jotta näkisin, mi- mihin suuntaan täällä tuuli puhaltaa nythän on täysministunnon iltapäivä, mutta kuitenkin haluaisin tässä hiukan edetä joissakin asioissa, jotka mielestäni ehkä ovat kiinnostavia tälle valiokunnalle. Ja ensinnäkin aikataulu aikomuksena esitellä luonnos tämän kuun lopulla, jotta on tarpeeksi aikaa saada käännökset ja 21. kesäkuuta päättyy tarkistusten aikaraja ja sitten äänestämä tästä valiokunnassa heinäkuussa periaatteessa on jo tullut lausuntoja ITREstä, REGistä ja budjettivalvontavaliokunnasta, tai niitä tulee sieltä, ja ne varmaankin ovat aika paljon samansuuntaisia, vaikka jokainen valiokunta keskittyy enemmän oman asiansa. Tässä tarkoituksena on juuri laatia sellainen konkreettinen teksti mutta myös se yleisellä tasolla oleva. En usko, että tässä tarkoituksena on mennä yksityiskohtiin kaikkien rahoitusvälineiden kohdalla, vaan puhua kriteereistä, perus, yleistä pohjasta, miten näitä rahoitusvälineitä määritellään. Periaatteessa mietintöön voi kuulua neljä osuutta. Tärkeää on tietysti määritellä, mistä välineistä oikein on kysymys. Minulla on ollut useita kokouksia asiasta. Tämä on aika tekninen, monimutkainenkin aihe ja siksi olisi tärkeää tällainen ensimmäinen määritelmä saada aikaan ja hiukan selventää, mistä oikein on kysymys näiden rahoitusvälineiden kohdalla, arvioida sitten sitä, mitä tähän mennessä on ollut, miten nämä rahoitusvälineet ovat tähän mennessä toimineet, ennen turkoisia viikkoja meillä oli tällainen työryhmä, tapasimme asiantuntijoita, jotka tavalla tai toisella liittyvät näihin kysymyksiin. Hiukan arvioimme tilannetta ja pohdimme sitä, mitä vahvuuksia ja heikkouksia näihin rahoitusvälineisiin oli liittynyt ja miten näitä pitäisi korjata. Laadimme tavallaan pienen tiivistelmän tästä aiheesta ja tietenkin pitää arvioida komission ehdotusta myös joka koskee siis näitä rahoitusvälineitä vuoden 2020 rahoituskehyksessä ja pitää tarkastella tämä asia meidän valiokuntamme kannalta katsottuna. Siis meillä on jo, me olemme hiukan jo edistyneet suuren mietinnön yhteydessä, siinä me pyydämme, että komissio esittäisi kertomuksen tai tekisi aloitteen rahoitusvälineistä hiukan laajemmin, jossa mentäisiin hiukan pidemmälle kuin tähän mennessä on ollut tilanne. Todennäköisesti tästä tulee tällainen avainkohta keskustelussa ja ristiriittaa kysymyksenä kysymyksen ehkä se, mihin asti haluamme mennä näillä välineillä, kuinka suuria ne ovat ja mikä osa, minkä osa pitäisi olla taattua tai olla unionin talousarvion käytettävissä. Sitten näissä kokouksissa, joita tähän mennessä minulla on ollut, niin on tullut esille toistuvasti aika moniakin eri aiheita, ja tulemme varmasti käsittelemään niitä täälläkin tulevissa keskusteluissamme. Aika paljon on korostettu sitä, että nämä rahoitusvälineet, jotta ne toimisivat hyvin, niin äh, niistä täytyy laatia hyvä analyysi, missä on näitä markkinaheikkouksia ja miten näillä välineillä pitäisi toimia. Ja näin ollen jotta saataisiin hyviä tuloksia myös näiden käytöstä. Paljon on korostettu sitä, että rahoitusvälineen täytyy olla johdonmukaisia, niiden pitää sopia keskenään myös yhteen, jotta ne vaikuttavat paremmin yhdessä ja sitten ne pitää ennen kaikkea olla joustavia, koska todennäköisesti näinä aikoina tai kun ne otetaan käyttöön, niin markkinahäiriöillä on oma osansa, mutta siksi pitää sopeuttaa aina tätä tarpeeseen kulloinkin aikanaan arvosteltiin näitä tämänhetkisiä rahoitusvälineitä siinä, että ne olivat liian hajanaisia, niitä piti ryhmittää suuriin interventio, interventioalueisiin, jotta olisi helpompi käyttää niitä ja saataisiin riittävästi mm, kriittistä massaa aikaan. Ja yksi asia, johon pitää mennä aika syvällisestikin sisään, mitä tavoitteita, kriteerejä haluamme ennenaikaisesti laatia, minkälaisia poliittisia tavoitteita ja, ja etukäteisiä suunnitelmia tehdään tavo- projekteista, joita voidaan rahoittaa näistä välineistä ja minkä tyyppinen informaatio- ja valvontajärjestelmä halutaan täällä parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Ja tartun vielä tilaisuuteen. Uskon, että Euroopan komissiosta on joku paikalla, joka on vastuussa asiasta. Haluaisin tehdä jotakin kysymyksiä. Ehkä he voisivat selittää minulle tiettyjä asioita. Minulla on lausunto tilintarkastustuomioistumista, jossa se arvostelee sitä, miten on käytetty näitä välineitä, miten ne ovat toimineet. Jos joku komissiosta voisi hiukan selventää tätä tilannetta, siitä olisi varmasti hyötyä. Tämä lausunto ja sen yhdessä kohdassa todetaan, huomataan tiettyjä puutteita, puhutaan puutteista koskien vipuvaikutuksen merkityksestä ja rotaatiosta rahastoissa. Puhutaan myös siitä, että on mahdollista antaa liiallisia summia rahoitusvälineille, ja tässä on ehkä perusteettomasti suositaan yksityistä sektoria ja sitten myös varoitetaan riskistä la- laajentaa näitä liian monille alueille, joilla rahoitusvälineitä voidaan käyttää. Ja edelleen täällä puhutaan siitä, että pitäisi rajoittaa tuki vain perinteisiin toimiin ja suljetaan pois vähemmän avoimet välineet, kuten johdannaiset esimerkiksi ja nämä rakenteelliset välineet. Haluaisin tietää tästä tarkemmin, miksi tilintarkastustuomioistuin tämän ottaa esille. Tähän mennessä en ole kuullut mistä missään puhuttavan näistä johdannaisista, ja nyt on tällainen pelko, että mennäänkin näihin kysymyksiin, vai mistä oikein tässä on kysymys, minkä takia tilintarkastustuomioistuin on tästä huolissaan, ja niin haluaisin, miten komissio tähän vastaa. Nyt, me, nyt meillä toivottavasti on tilaisuus vielä keskustella tästä aiheesta jatkossa. Uskon, että tästä tulee aika kiinnostavaa, ja tämä on myös tärkeä kysymys meidän valiokunnalle, mutta myös koko EUlle, kun ajatellaan sitä, että näiden rahoitusvälineiden kautta voimme, jos toimimme hyvin ja saamme aikaan konsensus, voimme tätä kautta rahoittaa erilaisia infrastruktuureja ja olemassa olevia tarpeita, jotka on otettu mukaan Euroopan 2020-strategian kasvuosuuteen. Tietenkin EU-talousarviosta pelkästään ei voida näitä asioita hoitaa. Kiitoksia. Merci, Eider. Eider. Totta. Pitäisi selventää tämä rahoitusvälineen käsite, siitä olisi hyötyä. Rahoitus, financier-sana, ainakin ranskaksi. Monissa kielissä tämä on vähän epämääräinen. Puhutaan rahoitusnäkymistä, siihen puhutaan budjettinäkymistä oikeastaan, talousarvionäkymistä, kun puhutaan rahoitusmarkkinoista, marché finansseja, puhutaan pankeista ja rahoitusoperaattoreista. Ei siinä puhuta mitäänkään budjetista. Ja sitten kun puhutaan tää, tässä innovatiivisessa rahoitusvälineessä? Ovatko ne budjettivälineitä, luottovälineitä, lainavälineitä, vaikka kahden yhdistelmä, täydetäänkö toinen toista ja niin edelleen? Todellakin tässä on tiettyä epäselvyyttä nyt ja uskon, että Mietinnön yhteydessä onkin tilaisuus täsmentää sekä käsitettä että myös toiminta tapaa, tavoitteita, ehtoja, tasapuolisia ehtoja. Me olemme tilanneetkin tutkimuksen, josta kuulemme tarkemmin jo kesäkuussa. Ja kuten Eiden tässä muistutti, aikataulu on, että kirjat kirjallinen teksti esitetään seuraavassa kokouksessa. 31.5. Tarkistusten aikaraja on Kont, Itre, Regi valiokunnat hyväksyvät oman lausuntonsa aiheesta kesäkuun aikana pitkälti suurnossa. Ja meidän lopullinen mietintömme tulee sitten heinäkuussa. Haluatko korjata jotakin? Tarkistun aikaraja ei ole 12. kesäkuuta, vaan 21. kesäkuuta. Se le 12 à l'envers, quoi. Siis 12, mutta toisinpäin, väärinpäin siis 21. No aikaa sitten onkin. Eider pitää näistä symboleista. Hän on valinnut tämän juhannuspäivän, keskikesän päivän. Hyvä. Jos ei ole muita kommentteja, niin sitten voidaan siirtyä kohtaan kahdeksan. Gajerin mietintö, Euroopan sosiaalirahasto. Hän on paikalla, kyllä, kyllä. Anteeksi, Eider vielä. Excusez-moi, je voudrais pas... Niin, anteeksi, en halua vallata tätä keskustelua, mutta olisin kysynyt kuitenkin komissiolta. Komissio heti vastata. Kyllä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Siis tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus käsittelee jaettua hallinnointia ja siis kohesiorahastoja pääasiassa, kun taas komission ehdotus rahoitusvälineistä ja tästä foorumista. Se koskee suoraa ja epäsuoraa komission toimintaa joten tässä toimitaan jaetun hallinnoinnin ulkopuolella. Tässä yhteydessä ehdottaisin, että lähetän valiokunnan sihteeristön kautta teille työasiakirjan komissiosta, jossa vastataan täsmällisesti näihin seikkoihin, jotka tilintarkastustuomioistuin on ottanut esille. Ja tältä pohjalta ehkä sitten voidaan keskustella epävirallisesti budjettivaliokunnassa meidän kanssamme, jos te pidätte sitä tarpeellisena. Kiitos. Très bien. Erittäin hyvä. Sitten voidaan siirtyä kollega Geiriin ja aiheena Euroopan sosiaalirahasto. Kiitoksia, puhemies. Minut piilotettiin tänne aivan oikealle kulman taakse, mutta täällä minä olen. Vain sananen vielä edeltävästä esityslistan kohdasta, koska minusta olisi tietenkin hyvä, jos komissio, nyt siellä kollegailla, laisinkaan kuuntele, jos komissio työasiakirjan yhteydessä nostaisi jo esiin ne kysymykset, jotka vastuuvapauspäätöksessään parlamentti nosti esiin Fjellnerin mietinnössä, niin ei syntyisi mitään aika viiveitä. No niin, nyt sitten Euroopan sosiaalirahastosta me viime kokouksessa jo keskustelimme tästä lyhyesti perustuen ajatuksiin, joita nostin esiin. Kovinkaan suuria ristiriitoja siinä ei noussut esiin, siksipä oletankin, että tarkistukset komission ehdotuksen, jotka teille jätin, tulevat saamaan teidän tukenne. Minä olen vetänyt neljä tarkistusta pois, 16, 18, 19, 20. Siinä on kyse Euroopan sosiaalirahasto-ohjelmien arvioinnista. Voimme päästä parempiinkin tuloksiin, mutta yhden ratkaisun haluaisin laittaa sinne vain ennen ähm, aika, ajan loppua, joten älkää ottako niitä enää huomioon. Haluamme äh, edistää sosiaalirahastolla työllisyyttä, elinikäistä oppimista, köyhyyden torjumista ja toimielisten kapasiteettien parantamista sekä tehokkaampaa äh, julkista hallintoa. Tämä on varmasti hyvin investoituja määrärahoja ja tämän on tarkoitus keskittyä sellaisiin jäsenvaltioihin, joilla on vähemmän kehittyneitä alueita tai jotka voivat saada kohesiorahastosta määrärahoja. 20 prosenttia määrärahoista on tarkoitus laittaa köyhyyden torjumiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen – ja näiden komission ehdottamien kolmen tukialueen yhteydessä vähiten kehittyneiden alueiden pitäisi saada vähintään 25 prosenttia rakennerahastotuistaan sosiaalirahastosta. Tämä on 40,7 miljardia euroa tänä tukikautena. Siirtymäkauden alueelle tämä pitäisi olla 40 prosenttia sosiaalirahastosta ja eniten kehittyvillä alueilla sosiaalirahaston tulisi kattaa suurimman osan, nimittäin 52 prosenttia eli 27,6 miljardia euroa. ensimmäisen keskustelun jälkeen, mielipiteen vaihdon jälkeen, tein muutamia horisontaalisia tarkituksia sosiaalirahastosta. Niiden pitäisi olla sellaisia, että voimme päästä niistä yhteisymmärrykseen, koska olemme koordinaattorin kesken keskustelleet, että nämä tekstit laitamme kaikkiin tarkistuksiin. Nimittäin olen keskittynyt prioriteetteihin, että sosiaalirahastoa täytyisi välineenä vahvistaa, pitäisi välttää kaksinkertaista työtä ja yksinkertaisempia rahoitusmalleja, esimerkiksi könttäsummien maksamista. Tämän pitäisi helpottaa hallinnollista taakkaa. Äh, edunsaajat ovat valittaneet byrokratian määrästä, eli tällaisten könttämaksujen tulisi tuoda helpotusta asiaan ja sitten pitäisi vielä määritellä uudelleen aktiivinen osallistuminen sellaiseksi, että myös työllisyys asianvaliokunnan kollegat voivat sitä tukea. Odotan kovasti teidän kommenttejanne. Kiitoksia. Très bien. Je vous remercie. Pas de remarque, pas de... Paljon kiitoksia. Onko mitään huomautettavaa? Edustaja Kosatski. Na wstępie chciałem pogratulować koledze Gajery za... Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Alkuun saanen kiittää edustaja Gajeria tästä tekstistä. Se on erittäin mielenkiintoinen, hyvä ehdotus. Ja olen valmistelijan kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy koordinoida yhteisön välineitä entistä paremmin. Ja meidän täytyy vetää selkeästi rajat eri välineiden soveltamisalan suhteen, eli sosiaalirahasto, EAKR ja niin poispäin, jotta jotta vältytään päällekkäisyydeltä ja jotta voidaan saada parhaat synergiavaikutukset aikaiseksi. Mitä tulee sosiaalirahastoon, niin sen ei pitäisi keskittyä menettelytapoihin, vaan saada tuloksia aikaiseksi. Ja toivoisin komission puolelta yksinkertaistettua ESR-toimintaa ja täytäntöönpanoa. Standardi yksikkökustannukset ja kertakorvausjärjestelmä on ihan hyvä ajatus. Ja mitä kollega Geyer totesi, jäsenvaltiot, jäsenvaltioidenkin pitäisi pyrkiä yksinkertaistamaan toimintaa eikä heittämään kapulata rattaisiin. Tehokkuusindikaattoreiden käyttöönotto-ohjelmien osalta on hyvä ehdotus ja minä uskon, että komissio voisi arvioida, minkälaista lisähyötyä tällaisista globaaleista tuista voisi olla ja paljon kun hyötyä näistä loppukäyttäjillä olisi, sillä Euroopan sosiaalirahasto on sen verran tärkeä väline, että sitä tulisi käyttää nuorten ja nuorten, vammaisten potentiaalia. Sitä potentiaalia tulisi käyttää paremmin hyväksi ja tarjota heille työllistymismahdollisuuksia, erityisesti näinä vaikeina aikoina. Sosiaalirahasto ei tietenkään poista köyhyyttä ja työttömyyttä, mutta jos se hoidetaan kunnolla, jos sitä hallinnoidaan kunnolla, niin minä uskon, että sen avulla voidaan tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä tekemällä tiivistettyä yhteistyötä, poistamalla alakohtaisia eroja. Kiitoksia. Muistan tästä aikataulusta. Tarkistus, tarkistukset 16.5. Kello 16 tästä äänestämme 20. kesäkuuta Työllisyysvaliokunta hyväksyy lausuntonsa 10. heinäkuuta ja täysistuntokäsittelyä ei ole vielä, päivää ei ole vielä määritelty. Tämä kohdasta kahdeksan. Sitten vielä yksi kohta. Numero yhdeksän. Esittelee meillä paikalla ja korvaan häntä itse, jos se teille sopii. Kyseessä on EUn solidaarisuusrahaston varojen käyttäänotto Italian Ligurian ja Toskan alueiden hyväksi käsivät vakavista tulvista viime lokakuussa. Komissio on tehnyt ehdotuksen varojen käytöstä ja määrärahasta. Ja tässä on normaali summa, jolla tällaisia asioita rahoitetaan yleensä. Tässä on siis lisätalousarvio numero kaksi vuodelta 2012. Se hyväksyttiin 16. maaliskuuta tänä vuonna. Vahinko, joita, vahingot, joita syntyi tulvista, on arvioitu 700 miljoonaan euroon ylikin. Tämä koskee infrastruktuureja, tieverkostoa, asuntoja, yrityksiä, yritysvahinkoa ja myös monet maatilat ovat kärsineet. Neuvosto on edelleenkin sitä mieltä, että kuuluisa pöytäkirja 1, joka löytyy SEUT-sopimuksesta, se, sitä sovelletaan ja se velvoittaa kahdeksan viikon lisää aikaan, kun odotetaan mahdollisia kommentteja kansallisesta parlamentilta. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä lausuntokirja hyväksytään komissiossa todennäköisesti 30. toukokuuta ja näin ollen me voimme puuttua asian jatkossa aikataulusta. Aikaraja tarkistuksille on 24. toukokuuta. Regi antaa lausuntonsa 35. ja 31. toukokuuta voimme sitten äänestää seuraavassa kokouksessamme. Ja Tämä on tarkoitus hyväksyä 12. ja 13. kesäkuuta täysistunnossa. Ei kommentteja näköjään. Mitä tulee sitten viimeiseen kohtaan vielä vieläistyslistalla? Kiinteistöpolitiikka. Euh, voilà. Euh, donc, euh, vous vous souvenez... Siis tähän muistatte, että viime maanantaina Monika Holmeier esitteli meille ongelmat, jotka liittyvät Fistman, Eastman rakennukseen, ja, joka liittyy Euroopan historian taloon. Ja me päätimme antaa lausunnon ja välit, käsitellä sitten tätä lausuntoa 31 toukokuuta, joten tämä asia on käsitellyt. Muita asioita ei ole, joten kokouksemme päättyy. Bon,